Queridos invitados, vamos a reanudar. No niin, sitten jatkamme kokousta. Queridos invitados, vamos a dar... Arvoisat vieraat, siirrymme seuraavaan osioon tänä aamuna. Sähköiset kurssit koulut, korkeakoulutuksessa. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Grain Canoli Lesterin yliopistosta yhdistyneestä kuningaskunnasta – ja välittömästi sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu. Eli heti tämän esityksen jälkeen ei esitetä kysymyksiä, vaan kysymykset esitän hiukan myöhemmin sitten paneelipuheenvuorojen jälkeen. Ja myöskin lyhyt ilmoitusasia eritoten tulkeille ja kollegoille, jotka ovat kopeissa. Kanalin esityksen aikana esitetään pieni videopätkä, jota tietenkään ei tarvitse tulkata. Kiitoksia. Ja saatte välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Good morning, it's a... Uh, Huomenta. On hienoa olla täällä ja nyt on hieno aurinkoinen päiväkin Brysselissä. Ja kerron nyt vähän seuraavan puolen tunnin aikana yleiskatsauksen sähköiseen oppimiseen ja katsomme vähän, millä tavalla se on vaikuttanut korkeakoulutukseen. Eli aluksi kerron teille vähän näistä aikatauluista, näistä suurimmista virstanpylväistä viimeisen 30 vuoden aikana. Ja sitten tarkastelemme tiettyjä teknologisia trendejä tulevaisuutta silmällä pitäen. Keskitymme muutamaan avaintrendiin ja sen jälkeen tarkastelemme sitten yhtä tärkeintä järjestelmää, joka meillä on käytössä oppimisen tukemiseksi oppimisen hallintajärjestelmissä. Ja sen jälkeen puhun sitten siitä, että tähän liittyy paradoksi ja ongelma. Vaikka meillä on valtavasti erilaista teknologiaa käytössä, niin niitä ei käytetä kovin laajalti. Opettajilla ei ole niihin riittävästi taitoa. Ja sitten kerron vähän työstä, jota me olemme tehneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja yritämme edistää uusia oppimismuotoja ja kerron teille joitain hiukan välineistä, joita olemme kehittäneet. Ja sitten esimerkkejä tavoista, joilla teknologiaa voidaan käyttää edistämään tiettyjä oppimislähestymistapoja. Ja lopuksi kerron sitten hiukan ajatuksista, jotka voivat herättää keskustelua paneelissa. Vuonna 2007 perustimme ryhmän, jossa meitä oli noin 30 henkeä, ja yritimme määritellä, mitä sähköinen oppiminen tarkoittaa, ja meillä on tämä määritelmä. Eli tällä tavalla kehitetään ja tutkitaan teknologiaa koulutuksessa. On verkosto-oppimista, teknologiatuettua oppimista ja niin edelleen, mutta puhun nyt tästä sähköisen oppimisen käsitteestä, koska se aika hyvin kiteyttää sen, mistä tässä on kyse. No 80-luvulla, silloinhan minä ryhdyin tälle alalle ja silloin meillä oli multimedia-sisältöjä, Authorware Toolbook, eli siellä voitiin yhdistää audiota, videota ja tekstejä ja oli interaktiivisia oppimissessioita. Ja sitten syntyi internet 90-luvun alussa – ja sitten alkoi kehittyä oppimisen hallintojärjestelmiä, Blackboard, Säkä ja niin edelleen. Sitten tuli mobiileja, mobiililaitteita. Yksi ystäväni teki tohtorin tutkinnon tästä aiheesta juuri ennen kuin niistä tuli hyvin yleisiä. Te muistatte, että ensin nämä mobiililaitteet olivat valtavan suuria, ja sitten koko tämä tohtorin tutkinto menikin suoraan melkein roskiin, koska tuli näitä uusia välineitä. Sitten tuli peliteknologioita, avoimia koulutusresursseja ja vuonna 2001 hyvin paljon sisältöä tuli saataville ja Britanniassa avoin yliopisto otti myöskin käyttöön avoimet oppimisjärjestelmät ja sitten tuli sosiaalista ja osallistavaa mediaa. Tim O'Reilly puhui Web 2 vuonna 2005. Sitten virtuaalimaailmat, kuten Second Life. Ja sitten sähköiset kirjat ja älylaitteet. Minä juuri sain iPadin ja se muuttaa nyt tapaa, jolla luen ja toimin internetissä. Viime vuosina on myöskin hyvin laajoja sähköisiä kursseja, joissa usein on tuhansia osallistujia. Eli nämä teknologiset trendit, ja erityisesti puhun nyt Horizon-raportista, joka julkistetaan joka vuosi, ja siinä puhutaan teknologiasta ja millä tavalla se vaikuttaa yhden, kolmen ja viiden vuoden tähtäyksellä. Ja viime vuosina on puhuttu mobiilikirjoista ja sähköisistä kirjoista, räätälöidystä oppimisesta. Siis kuinka moni teistä muuten omistaa iPadin tai jonkin muun vastaavan laitteen. Niin aika hämmästyttävää, kuinka monella niitä on. Sitten tämä räätälöity oppiminen. Jos meillä kaikilla olisi oma digitaalinen ympäristö, niin voisimme ottaa käyttöön sellaisia välineitä, jotka sopivat oman persoonaamme. Eli kuinka moni teistä pitää Facebookista? Ei kovin moni. Kuinka moni teistä vihaa Facebookia? No tästä voitaisiin keskustella pitkään. Minulla on kaksi lasta, vanhempi vihaa Facebookia, hänen mielestään se on paholaisen työtä. Hän katsoo, että minä olen siihen mistä riippuvainen. Ja sitten pienempi aina haluaa viedä minua Facebookille. Eli meillä on hyvin erilaisia kantoja. Sitten pilvipalvelut. Ja sitten tähän liittyy kysymyksiä, mitä institutionaalisesti pitäisi antaa opiskelijoiden käyttöön ja mitä pitäisi olla sitten pilvipalveluissa. Jotkut ulkoistavat esimerkiksi sähköpostia pilvipalveluihin – sitten joka paikan oppiminen. No, voidaan kuvitella, että me olemme aina kaikkialla netissä, ja meistä voi tuntua, että me pystyt tekemään työtä, jos emme pääse internettiin. Sitten oma laite mukaan periaate. Eli onko tämä otettu huomioon opiskelijarakenteissa? Eli ovatko ympäristöt teknologisesti riittäviä? Onko meillä riittävästi pistorasioita? Onko wifi riittävän hyvä, jos vaikka 200 opiskelijaa haluaa samanaikaisesti mennä nettiin? Ja sitten uusi aihe on oppimisanalyysit. Eli kun ajatellaan oppimisen hallintajärjestelmiä, on myöskin hyvin paljon tietoa, jota tarvitaan, jotta ymmärrämme paremmin, miten opiskelijat toimivat netissä ja millaisia ongelmia opiskelijoilla on, jotta niihin voidaan puuttua. No aina silloin tällöin tulee esiin jotain, joka minusta on todellakin wow-juttu. Ja tämä Googlen silmälasihanke on yksi tällainen. Eli näytän tästä pienen videopätkän. Mm.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 varmaan olette samaa mieltä, että tämä on aika uskomatonta. No minä en haluaisi pitää näitä silmälaisia esimerkiksi ajassani autoa, mutta tämän tyyppiset asiat kyllä ovat hyvin potentiaalisia koulutukseen ja meillä on näistä laitteista jo prototyyppejä käytössä. No, jos mennään nyt tähän ihan teknologian perusasioihin, joilla tuetaan oppimista. Meillähän on oppimisen hallintajärjestelmiä monissa instituutioissa – ja olen juuri Unescolle laatimassa asiakirjaa, joka on sitten Unescon nettisivuilla ensi kuussa suurin piirtein. Ja siellä olen puhunut erilaisista IT-järjestelmistä, joita on käytössä eri instituutioissa ja millaisia ne ovat. Ja kun ajatellaan oppimisen hallintajärjestelmiä, Moodle, Blackboard, Sakai, ne ovat eri tyyppisiä välineitä, mutta periaatteessa ne voidaan jakaa näihin kuuteen tyyppiin. Eli on välineitä, joilla luodaan sisältöjä, eli Blackboardilla voidaan ladata nettiin tekstejä, multimediaa ja niin edelleen. Ja voidaan ryhmittää kansioihin tai ne voivat olla jäsennettynä oppimismoduulina. Sitten on viestintävälineitä, keskustelufoorumeita ja esittelyvälineitä, kuten bloggeja. Sitten on vikejä, sitten joissain järjestelmissä on synkronisoituja välineitä, niissä on videojärjestelmiä, sitten on arviointivälineitä, jotka voivat olla monivalintakysymyksiä tai e-portfolioita tai sähköisiä netin latausjärjestelmiä ja sitten netin latausjärjestelmiä eli, ja sitten tällaisia jäljitysvälineitä, jotka liittyvät näihin oppimisjärjestelmiin. Ja tämä sitten yhdistyy instituutin muihin järjestelmiin, eli siitä lähtien kun opiskelija hakee vaikka yliopistoon ja kun hakee vaikka kirjastosta tietoa ja sitten ihan valmistumiseen asti. Eli nämä ovat tärkeimmät osiot näitä oppimisen hallintajärjestelmiä. Ja sitten katsomme kolmea tärkeintä välinettä oppimisen hallintajärjestelmissä ja katsotaan, millä tavalla niitä voidaan käyttää oppimisen tueksi. Ensinnäkin on foorumeita, niissä on asynkronista keskustelua. Ja koska on tämä viive, ne voivat olla hyviä ja ne antavat ajattelemisen aihetta. Siellä voidaan sitä kysymyksiä ja vastauksia, mutta siellä voidaan myöskin toimia ikään kuin epämuodollisessa sosiaalisessa tilassa. Avoimessa yliopistossa pidin kaksi kurssia Espanjasta ja kun olen ollut tutkija tällä alalla, niin näinä vuosina huomasin, että internet-opiskelijana oleminen oli paljon hyödyllisempää kuin vuosikausien tutkiminen. Ja meillä oli epämuodollinen foorumi, jota käytettiin. Sitä ei ollut mitenkään johdettu, sitä keskustelua, ja me jaimme resursseja espanjaksi. Ja yksi, siellä oli yksi opiskelija, jota me kaikki vihasimme. Me olimme viikolla neljä, hän oli viikolla 12, ja hän aina laittoi hienoja käsitekarttoja nettiin, ja me olimme kateellisia, mutta tämän, tässä on hieno linkki blogiin tuolla alareunassa, jossa kuvataan, millä tavalla näitä foorumeita voidaan hyödyntää. Sitten blogit. No te ette nyt näe tätä tekstiä, mutta siellä alhaalla on linkki. Ja siellä on linkki myöskin yhteen hienon kurssiin, jossa kuvataan, mitä blogit ovat ja miten niitä voidaan käyttää. Edukausessa on paljon tietoa näistä eri teknologioista – seitsemän asiaa, joita teidän pitäisi tietää Wikistä, e-salkuista ja niin edelleen, eli suosittelen sitä. Mutta tässä on blogeja, joita opiskelijat ja opettajat käyttävät, eli ylhäällä on se, mitä voidaan itse kirjoittaa ja alhaalla voi lukea muiden tuotoksia. Ja tässä on sitten kronologinen luettelo erilaisia linkkejä. Sinne voi lisätä kommentteja. Ja tällä tavalla voidaan antaa myöskin ajattelemisen aihetta. Esimerkiksi ammattikoulutuksessa, esimerkiksi opettajakoulutuksessa voidaan haluta, että opiskelijat miettivät teoriansa ja sitten soveltavat sitä käytännössä. Ja sitä voidaan käyttää myöskin ryhmässä erilaisten resurssien yhdistämiseksi. Sitten wikit. Tässä on taas linkki tuohon kuvioon, jossa näkee, miten opettajat, opiskelijat ja muut voivat käyttää vikejä. Tämä ryhmätila ja ryhmä voi käydä katsomassa tietoja ja muokata niitä. Tässäkin on asynkronista yhteistyötä, siellä näkee kukaan tehnyt mitä. Eli tämä on hyvä tapa toimia ryhmässä. Jos verrataan näitä kolmea, niin keskustelufoorumit ovat hyviä, kun on johdettua keskustelua, ongelmanratkaisua, kysymyksiä ja vastauksia. Blogit ovat hyviä, kun ajatellaan jotain miettimisaiheita, ja wikit ovat hyviä ryhmätyöntekoon. Eli näitä käytetään hyvin paljon oppimisen hallinnassa. No, tietysti pitkään voitaisiin puhua kaikista fantastisista teknologioista ja millä tavalla niillä voidaan edistää oppimista. Ja palaan myöhemmin sitten tähän ja näytän tästä esimerkkejä ja myöskin esimerkkejä kielten oppimisesta. Mutta tästä huolimatta, huolimatta siitä, että meillä on näitä hienoja välineitä, jotta opiskelijat ja opettajat voivat viestiä ja tehdä yhteistyötä uusilla tavoilla. Ja vaikka meillä on valtavasti ilmaisia resursseja ja välineitä, niin kaikki mitä halutaan oppia on internetissä. Eli tästä herää kysymys, mikä on sitten muodollisten instituutioiden rooli maailmassa, jossa kaikki on ilmaista? Ja palaan tähän kohta. Tästä huolimatta näitä mahdollisuuksia ei täysin hyödynnetä, ja mehän olemme vasta raapaisseet pintaa näiden teknologioiden potentiaalista. Ja meillä on hyvin paljon esimerkkejä siitä, että huonoja pedagogisia käytänteitä on toistettu, eli sähköistä sivunkääntöä. Ja jos puhutte opettajien kanssa, niin opettajille kysytään, miksi ette käytä teknologiaa enemmän, niin usein he sanovat, että heillä ei ole aikaa, eikä heillä myöskään ole tarpeellisia digitaalisia taitoja. Muuten, puhunko liian nopeasti? Onko tämä ihan ok tämä tahti? Vai onko hiukan liian nopeaa? Ai ei, selvä. Eli jos alan puhua liian nopeasti, niin heiluttakaa käsiä vain siellä. No niin. Tämä ongelma ja tämä kuilu lupausten ja teknologian todellisuuden välillä on asia, jota olen käsitellyt tutkimuksissani viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja meillä on uusi lähestymistapa oppimiseen. Ja tällä tavalla opettajat voivat siirtyä tällaisesta implisiittisestä uskomuspohjaisesta lähestymistavasta, joka pohjautuu heidän omien kokemuksi, omiin kokemuksiinsa elaboratiotyöhön, ja sitten siirrytään empiriseen suunnittelupohjaiseen lähestymistapaan. Ja tämä on eksplisiittisempää, ja sitä on silloin helpompi myöskin jakaa muiden kanssa. Opettajina usein keskitymme sisältöön, ja uusissa lähestymistavoissa autetaan opettajia miettimään toimintoja, joita opiskelijat tekevät ja millaisia kokemuksia opiskelijoilla on. Ja muutama esimerkki näistä välineistä, joita olemme kehitelleet. Routledgelle esitin juuri esityksen kirjasta, antologiasta liittyen oppimisen suunnitteluun, jossa kerrottaisiin noin sadasta erilaisesta tavasta miettiä suunnittelukysymyksiä, ja esittelen niistä nyt muutaman. Tässä on nyt kolme aspektia Eli suunnittelua pitää ohjata, eli opettajia pitää opastaa. Sitten pitää visualisoida ne, eikä pelkästään näyttää niitä tekstinä. Ja sitten pitää miettiä, millä tavalla näitä voidaan jakaa. Eli kun ajatellaan oppimisen suunnittelua, meidän täytyy ottaa huomioon kuusi avaintekijää. Ensinnäkin, missä opettaja on, millaista kokemusta heillä on, millaisia preferenssejä heillä on – millaisia uskomuksia heillä on opetukseen liittyen. Sitten opiskelijoiden piirteet, mistä he tulevat, onko kulttuurikysymyksiä, onko tapoja, joilla englanninkielisille opetetaan ehkä asioita eri tavalla kuin singaporelaisille. Ja sitten täytyy katsoa erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Ja myöskin sitten teknologia ja millaisia piirteitä siihen liittyy. Mutta myöskin täytyy ottaa huomioon institutionaalinen konteksti ja myöskin ulkoiset tekijät. Eli monet aiheethan liittyvät ammattistandardeihin, esimerkiksi insinöörien on noudatettava insinööristandardeja, kemistien pitää noudattaa ainakin Isossa Britanniassa kemistien kuninkaallisen seuran sääntöjä. Eli kaikki nämä täytyy ottaa huomioon, kun opiskelua suunnitellaan. No, me voidaan katsoa näiden kurssien piirteitä. Eli kurssissa on erilaisia piirteitä. Esimerkiksi siellä saattaa olla päiväkursseja, siellä saattaa olla yhteistyökurssi, siellä ehkä on, on arviointeja, ehkä tentti. Eli siellä on erilaisia piirteitä ja ne voidaan sitten luetteloida, jotka liittyvät kurssiin ja ne, jotka sitten taas eivät liity. Eli tämä on hyvin hyödyllistä. Tällaisia välineitä on käytetty jo sadoissa työryhmissä ja on katsottu, että nämä ovat hyvin hyödyllisiä tapoja miettiä suunnittelukysymyksiä. Sitten kurssikartta. Tähän voidaan listata, millaista opastusta annetaan opiskelijoille. Saattaa olla jonkinlainen käsikirja tai jonkinlaiset moduulit. Saattaa olla linkkejä tai kyse saattaa olla tietoa kirjastosta tai muuten. Sitten sisältö ja koulutu- kokemus ja millaisia esimerkiksi kielten opiskelussa kurssin aluksi saattaa olla tasotesti, katsotaan millä tasolla he ovat. Sitten saattaa olla erilaisia muodollisia testejä, eli täytyy miettiä näitä kysymyksiä. Ja lopuksi on sitten viestintä ja yhteistyötoimet kurssin aikana. Sitten on tämmöinen toimintaprofiili. Eli siihen list- luetteloidaan se, mitä opiskelijat tekevät ja kuinka paljon aikaa näihin toimiin menee. Eli ensinnäkin lukeminen, videon katsominen, podcastin kuuntelu, tiedon käsittely, esimerkiksi tietojen käsittely Excel-kaavassa, sitten viestintä, tuotos, esimerkiksi esseen kirjoittaminen, kokemukseen liittyvät, esimerkiksi harjoittelu, työpohjainen oppiminen ja sitten soveltuva oppiminen. Eli se on vaikka simulaatioita. Voi olla vaikka heiluri ja sitten on simulaatio, jossa opiskelijat muuttavat heilurin nopeutta. Ja sitten kuinka paljon arviointiin tarvitaan aikaa. Ja sitten katsotaan, paljonko aikaa kuhunkin toimintaan menee ja sitten näkee opiskelijatoimintojen profiilin. Espanjan opiskelijana No, mat- oppimismateriaali oli erinomaista, mutta viestintä oli kaikkein heikoin alani Espanjan osalta. Ja sitten tämä storyboard, siinä näkee kaikki nämä kohdat. Keltaisella on arviointi, sinisessä ovat oppimistulokset ja niin edelleen. Ja me olemme arvioineet tätä, enkä nyt käy näitä yksityiskohtaisesti läpi. Mutta tässä on ollut erilaisia visuaali- visuaalisia luovia haastavia seikkoja. Eli ihmisten mielestä tämän kautta he oppivat miettimään näitä suunnitteluprosesseja uudella tavalla. No, lopuksi sitten kerron, miten voidaan edistää erilaisia oppimistapoja. Tässä on hieno esimerkki avoimesta yliopistosta. Tämä on aika monimutkainen monivalintajärjestelmä. Eli tässä on erilaisia piirrosvälineitä, tässä on hyvin yksityiskohtaisia arvioi, arvioita. Tässä on kielten oppimis kysymys. Tässä on esimerkiksi Espanjasta esimerkki. Siellä on interaktiivisia harjoituksia. Siellä saa pienen sydämen, jos menee oikein, ja jos menee väärin jotain, niin sen sydän häviää. Itse olen yhdistynyt vain yhteen skottiin, joka myöskin opiskelee Espanjaa. Sitten mobiilioppiminen. Uusia älyvälyneitä on käytetty paljon sen suhteen, miten voidaan käyttää sähköisten kirjojen ja nettivälineiden avulla ja sitten esimerkiksi Leicesterin yliopistossa kriminologian laitoksella nämä opiskelijat ympäri maailmaa hyvin uuden, tulevat vaarallisista osista maailmaa, joissa on hyvin huono tai ei internetyhteyksiä. Ja tässä on armeijasta opiskelijoita, jotka käyttävät erilaisia iPadeja ja mobiilivälineitä. Ja kaikki ovat saaneet iPadin osana tätä maisteriohjelmaa. Sitten arkeologiasta on käytetty iPadeja paikan päällä, kun kerätään tietoa eri tavalla. Ja sitten kollektiivinen älykkyys on tämä SPOT, iSpot-aloite. Eli kasveista ja elämistä voidaan ladata netin tietoa tällä tavalla edistetään tieteellistä tietämystä. Ja tutkijat käyttävät näitä valtavia tietomääriä ja voivat paremmin ymmärtää ekologian muutoksia. Sitten roolipelit erilaisissa oppimisympäristöissä on hyviä esimerkkejä. Virtuaaliset äh, kielikeskustelut esimerkiksi. Tässä on genetiikan laboratorio Leicesterissä, jossa opiskelijat voivat liikkua tässä virtuaalilaboratoriossa, katsoa virtuaalisista mikroskooppeja, katsoa erilaisia lukuvälineitä ja niin edelleen. Ja sitten Googlesta esimerkki, jos katsotte Google Immersion, niin se kääntää kaikki sivut eri, tietyt sanat kielelle, jota haluaa. Itse halusin, haluan oppia espanjaa, joten tämän tein tämän aamuna. Tässä on muutama sana. Tässä on tämä viestintäpäällikkö espanjaksi ja sitten vararehtori esimerkiksi. Ja Googlessa, jos klikkaa sanaan, niin sitten se vaihtuu englannista espanjaan. Eli sitten tällä tavalla voi oppia myöskin kieltä. On hyvin paljon opiskelijoita, jotka eivät pääse tai joilla ei ole varaa mennä yliopistoon. Ja UNESCO on edistänyt avoimia koulutusresursseja. Meillä on nyt sata tällaista oppimisarkistoa ympäri maailmaa. Mutta näiden resurssien arviointi osoittaa, että niitä ei käytetä kovin paljon opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa. Eli nyt me olemme katsoneet opal sitä, millä tavalla ihmiset hallinnoivat ja luovat resursseja ja meillä on suuntaviivoja erilaisten oppia, opiskelijatyyppien tukemiseksi. Ja tästä näkee, millainen oppimistrategia, millaisia tekijänoikeuskysymyksiä liittyy näihin oppimismuotoihin ja niin edelleen. Tällä hetkellä Power Up-hankkeessa nyt tarkastellaan näitä hankkeita ympäri maailmaa. Me olemme laatineet 11 maakohtaista raporttia ja meillä on myöskin syvällisiä tapaustutkimuksia. Jos googlaatte PowerUp, niin löydätte nämä tiedot. Eli nämä massiiviset avoimet internetkurssit ovat tulleet esille viime vuosina. No, tuolla on linkki YouTube-videoon, jos ette tiedä mikä tämä on. Sitten oppimisen suunnittelusta ollaan tekemässä tutkimusta. Ja sitten lopuksi sanoisin, että koulutus on vapautumassa. On erilaisia resursseja oppimisväyliä, tukea ja akkreditaatiota, ja on erilaisia oppimismoduuleita kussakin näissä neljässä näkökulmassa. Esimerkiksi mitä tulee akkreditaatioon, on esimerkiksi vertaisyliopisto, jossa opiskelijat viestivät keskenään. Sitten on OER-yliopisto ja kansainvälinen konsortio. Opiskelijat sanovat, että voit sanoa, että nyt haluan Kanadassa tai Etelä-Afrikassa akkreditaation. Ja sitten meidän täytyy miettiä näitä neljä kysymystä, eli koulutuksen vapautuminen ja nämä neljä osa-aluetta. Ne ovat alueita, joita me haluamme tukea muodollisessa opetuksessa ja mikä on meidän roolimme sitten perinteisinä instituutioina. Ja sitten instituutioiden tukemat järjestelmät ja pilvipalvelut ja mitä tarkoittaa sitten avoimet lähestymistavat. Jos teitä nyt kiinnostavat nämä asiat, niin meillä on uusi master-ohjelma. Jätän tähän näitä esitteitä. Se nyt alkaa ensi vuonna. Ja sitten tällainen kirjan juuri ilmestynyt ihan viime päivinä. Ja siinä on sitten paljon syvällisempi, syvällisemmin käsitelty näitä asioita, joista juuri puhuin. Eli kiitoksia. Eh, muchísimas gracias. Kiitoksia. Nyt sitten aloitamme tämän osion toisen osan. Ja Barbara Musemyrsen saa kohta vetää tätä paneelia. Ja sitä ennen kuitenkin ilmoittaisin vielä, että jotkut näistä osanottajista ovat pyytäneet näiden kahden päivän puheenvuoroja. Ja ne on sitten saatavilla nettisivuillamme. Meillä on kaikki nämä puheenvuorot ja pyytäisin, että kaikki puhujat, siis jos teillä on jotain sitä vastaan, että puheenvuoronne julkistetaan nettisivuillamme, niin jos te ette halua tämän julkistaa, niin kertokaa se. Tämä on tällainen opt-out-oikeus teille. Ja jos ette sano mitään, niin sitten teidän puheenvuoronne julkistetaan tämän konferenssin nettisivuilla. Kiitoksia ja sitten seuraavan puheenvuoron saa Barbara. Good morning and I know. Hyvää huomenta. Tiedän, että Aamu on ollut jo pitkä. Siitä huolimatta haluaisimme päättää tämän aamun kokouksen ennen kuin itse lopetusosio alkaa esimerkkein siitä, millä tavalla teknologiaa käytetään opiskelun parantamiseksi. Meillä oli todella hyvä katsaus kaikkiin niihin eri välineisiin, jotka ovat käytössämme näinä päivinä – ja nyt tulee kysymys siitä, millä tavalla aion niitä käyttää, miten, millä tavalla niitä voi integroida muihin ja mitä hyötyä niistä voi olla. Ja vaikka minua pyydettiin tässä puheenjohtajaksi, niin pyydettiin myös kertomaan siitä, millä tavalla teknologiaa voidaan hyödyntää tässä tapauksessa humanitaarisissa sovelluksissa – Eli jos sopii, niin pitäisin tämän esityksen ensin. Niin, aloitetaan, koska tuo löytyy jo tuolta kalvolta. Ensimmäinen e, esitys on Katarina Daralle Puuralta. Hän puhuu meille virtuaalioppitunneista. Hyvää huomenta kaikki. Puhun kreikkaa. Jos te haluatte kaikki kuulostaa hebrealta, niin laittakaa kuulokkeet korvi. Kiri Britannis, kiri ja κυρίες καθηγητές. Hyvät naiset ja herrat, hyvät rehtorit, hyvät ystävät. Aion esitellä tänään teille sähköisen oppimisen ohjelmia Tällä hetkellä meillä on kaksi eri ohjelmaa. Virtuaalioppitunnit ja puhepankki. Puhepankki käsittelee hyvin pintapuolisesti, koska komissaari käsitteli sitä jo eilen iltapäivällä. Ja asiasta tehtiin myös tutkimus, jossa todettiin, että kun puhutaan tulkkien opiskelusta ja koulutuksesta, niin asia, joka on ollut erittäin hyödyksi sekä opettajille että opiskelijoille, on ollut nimenomaan tämä. Ja se aloite, ne sai alkunsa vuonna 2007 Kikissä. Hyvin nopeasti Euroopan parlamentti seurasi näitä jalanjälkiä. Tulkkikollegoilla on vastuullaan puheiden vaikeustason arviointi. No nyt on puhuttu paljon virtuaalioppitunneista. Ja minä olen täällä osoittamassa, että tämä on erittäin käytännönläheistä. Tässä näette yhden näistä virtuaalioppitunneista. Tässä ovat Euroopan parlamentin ja komission tulkit mukana, kuten myöskin tuomioistuimesta tulkkeja – Ja tässä heitä koulutetaan tuota arviointi ohjelma varten. Täällä löytyy Bern, Praha, Gen- Geneve ja Bryssel. Ja millä tavalla tämä sitten toimii käytännössä? Tässä on tulkki, joka lukee puhetta, pitää puheen. Se käännetään saksaksi Genevessä, tsekin kielelle rahassa arvioidaan täällä Brysselissä. Tässä näette opettajan puhetta pitämässä. Tämä on opiskelija, joka ryhtyy tulkkaamaan. Ja meillä on kahden tyyppisiä virtuaalioppitunteja. Monikohdeoppitunti ja sitten nämä kahdenväliset. Monenväliset oppitunnit mahdollistavat sen, että voidaan tehdä sekä simultani että konsekutiivitulkkausta. Konsekutiivinen filmataan videokonferensseissa ja simultaani taas lähetetään ö, internetin välityksellä. No, joku sanoi, että tämä on vähän niin kuin euroviisut. Ei nyt välttämättä, koska tässä ei ole mitään raateja eri maista antamassa pisteitä, vaan kyllähän tässä tietysti vähän nyt on sellainen tunne, että Praha soittaa ja kysyy pisteitä, eli kyllä näiden kahden välillä tiettyjä yhtenäväisyyksiäkin on. Tämä oli virtuaalioppituntien käyttöönotto. Siellä on parlamentin varaa, puhemies paikalla, poliittisia edustajia, komissari Orban, joka vastaa monikielisyydestä muun muassa, olivat paikalla – monenväliset oppitunnit Geneven yliopisto, Prahan yliopisto ovat näissä kuvissa. Lissaboni, Lissabonin yliopisto, esit Pariisista, Turkki ja Ljubljana, kaksi uutta, Cluj ja Budapest. Budapest. Ja haluan myös toivottaa tervetulleeksi nämä kaksi uutta jäsentä virtuaalioppituntien kerhoon. Eli monenväliset kurssit vaativat tietysti paljon kuria siinä mielessä, että me olemme yhteydessä kolmeen eri yliopistoon kolmessa eri maassa, eri kieliyhdistelmin. Eli kaikkien täytyy kuunnella erittäin huolella ja pitäytyä ohjelmassa tiukasti. Ja meidän täytyy seurata tätä ohjelmaa, jonka edessä ne näette aivan uskonnollisen tarkasti ikään kuin. Näette, että Tässä nähdään arvioiva tulkki, joka arvioi tsekin kielen tulkkauksen ja vastapuoli. Ja tämä toimii erinomaisesti, kunhan vain kaikki seuraavat tätä ohjelmaa. Jos haluatte lisätietoa, niin käykääpä katsomassa tuolta Geneven yliopiston sivuilta, jossa arkistoidaan kaikki tähän mennessä pidetyt oppitunnit tässä monenvälisessä koulutuksessa erityisen tärkeää on se, että kaikki, jotka ovat mukana tässä kurssissa, ovat tietysti tärkeässä asemassa, mutta sitten on aivan toinen ryhmä asiakkaita, jotka seuraavat tätä internetissä. Eli se on aivan toinen ö, lähtökohta. Tämä löytyy myös tuolta Geneven internetsivulta. Geneve, Lissabon, Praha, ja tässä olen itse aiemman kollegan kanssa. Ja sen jälkeen nämä kahdenväliset virtuaalioppitunnit. Tämä on huomattavasti käyttäjäystävällisempää siitä syystä, että on mahdollista valvoa yhtä oppilasta jatkuvasti. Ja tässä tällaista etukäteisluonnosta ei ole yhtä tiukasta olemassa kuin tuossa monenvälisessä tulkkauksessa. Tämä hoidamme Komiaksen kanssa, Hertsenin kanssa Pietarista, Astrakanin kanssa, kuten myöskin Bolonian yliopiston kanssa. Myös muut yliopistot kykenevät olemaan mukana kahdenvälisissä virtuaalioppitunneissa. Tällä hetkellä tutkimmekin mahdollisuutta laajentaa tätä toimintaa saadaksemme muita mukaan. Meillä on yliopistoja, jotka ovat jo ostaneet välineistön, eli tehneet investoinnit. Ja esimerkiksi Puolassa ollaan halukkaita tähän. Ensi vuonna ollaan valmiita tulemaan mukaan näihin virtuaalioppitunteihin. Sofia, Tukholma ja Tallin, Bratislava ovat mukana seuraavassa hankkeessa. Haluan erityisesti kiittää Tallinnaa, koska se on nyt osa videokonferenssi oppitunteja. Nämä Skype-oppitunnit Skype on kaikkialla käytettävissä, ja, mutta kysymys on tietysti laadusta ja puhelaadusta Skypeissa. Meidän täytyy ottaa se huomioon näissä oppitunneissa. Eli kuten näette, Tämä on virtuaalikoulutusta, se on erinomaisen hyvä, jos tällainen videokonferenssilaitteisto on käytettävissä, sillä se tarjoaa korkealaatuisen äänen ja kuvan. Näin ollaan myöskin lähempänä realiteettia saadaan aikaiseksi tällainen suora suhde, mikä edesauttaa työtä. Hyvin usein yliopistot kysyvät meiltä, mitä tämä kaikki oikein maksaa. 10-15 000 euroa on vastaus, mutta tietysti se riippuu siitä, mistä maasta on kysymys. Riippuu paikallisviranomaisista ja paikallisista markkinoista, mutta kyllä se kannattaa nämä laitteiden kannattaa, koska näin me saamme tämän vaihdon aikaiseksi. Tästä on kovasti hyötyä eri EU-toimielimille ja opiskelijoille. Ensinnäkin vahvistetaan suhteita yliopistojen ja eu toimielinten välillä. Toiseksi voidaan käyttää hyvää näkemysten vaihtoa kouluttajien ja arvioiden välillä ja kolmanneksi opiskelijat mielellään haluavat saada palautetta EU-tulkeilta. Minulla ja kollegallani tuossa aiemmin oli teknisiä ongelmia ja 15 minuutin ajan yritettiin tilannetta korjata Ja opiskelija varmaan koko ajan luki konsekutiivin muistiinpanojaan. Sitä aikaa hän kykeni kyllä hyödyntämään. Ja hyötyä tästä on toimielimelle siinä mielessä, että näin tieto niistä laatuvaatimuksista, joita Brysselissä on, leviää paremmin. Toiseksi toimielimet ovat läsnä ja kustannukset ovat matalat kun mietitään mm, sitä verrattuna siihen, että ihmisiä lennätettäisiin eri paikkoihin. Ja sitten meillä on tämä pedagogisen avun tarjoama lisäarvo, jonka toimielimet siis tarjoavat. Ja sitten lopuksi minulla on unelma. Kuten tiedätte, tätä unelmaa tarvitaan. Se mahdollistaa sen, että voimme vastata haasteisiin – se mahdollistaa sen, että voimme siirtyä täältä sinne ja toivon, että voimme näin linkittää virtuaaliopiskelun avulla eri tahoja toisiinsa. Yksi ajatus olisi linkittää EMSI-yliopisto Euroopasta toisen yliopistoon ja vaikkapa Astrakanin yliopistoon ja sitten Istanbuliin. Samanlaista formaatia on yritetty myös eri yliopistojen välillä, joten pohdimme kovasti sitä, mitkä ovat ne eri formaatit, joita voidaan hyödyntää, miten tällainen linkitys voidaan tehdä. Ja ehdottomasti pohdimme eri vaihtoehtoja, joita meillä on olemassa. Toinen vaihtoehto on se, että voimme parantaa teknologiaa simultaaniharjoituksissa, sillä tässä on edelleen suuria ongelmia. aika saattaa olla muutama sekunti, mutta se tekee asian hankalaksi arvioijalle kokeiden aikana. ei ole aina ollut helppoa teknisesti hoitaa näitä simultaaniharjoituksia, mutta pohdin edelleen, miten sitä voitaisiin parantaa. Haluaisin kiittää kaikkia itse pääosastosta, kaikesta tarjotusta avusta näiden vuosien aikana. Olemme olleet kovin riippuvaisia heistä ja tästä menestyksestä virtuaalioppitunnessamme. Thank you very much indeed, Katarina, for this very... Kiitoksia Katarina tästä erittäin tyhjentävästä katsauksesta sen osalta, mitä on saatu aikaan näiden virtuaalimestariluokkien avulla NVC on tämä lyhennetään näistä käytetään. Kaikkihan tykkäävät lyhenteistä. Nyt pyytäisin tätä Susanne Altenbergia. Kertoisin nyt hieman omasta näkökulmasta katsottuna tästä suurin piirtein samaisesta aiheesta. Ole hyvä. Kiitoksia Barbara. Aivan lyhyesti vain muutama täydennys vain, koska tiedän hyvin, että Barbaralla on vielä hyvinkin kiehtova, kiehtova kerto, kertova meille. Joten haluan hieman vain lisätä jotain Katarina Zaran esitykseen. On tärkeää kenties todeta, että ilomielin koko tämä sähköinen oppiminen on osa-alue, jonka osalta haluamme lisätä toimiamme ja haluamme vahvistaa näitä, tätä toimintaa. Meillä tämä on jo virtuaaliset mestariluokat. Pohdin pitkään, kuinka tulkkaisin tämän äh, saksaksi, mutta joka tapauksessa virtuelle meisterklassen on ehkä tämä hyvä käännös. Ehkä tämmöistä virtuaalivalmennusta kaiken mahdollisen potentiaalin hyödyntämiseksi siinä valossa, miten nämä harjoittelijat tai opiskelijat pystyisivät vastaamaan meidän standardeihimme sekä olipa synkronisesta että asynkronisesta oppimisesta. Tärkeää meidän kannaltamme on se, että me näemme tämän kokonaisvaltaisena yhtenäisenä projektina. Subsidiariteetti ja koulutus tietystikin täytyy muistaa, koska jäsenvaltiot vastuussa koulutuksesta, mutta meidän täytyy olla kokonaisvaltainen hanke, jossa tehdään näistä yhteistyötä yliopistojen kanssa ja myöskin työnantajan työnantajan kanssa ja yksityinenkin puoli tässä täytyy muistaa, mutta myöskin julkiset laitokset. Julkisessa laitoksessa niinkään pitkälti etäläistä ole vielä noudatettu. Uuden teknologian ja sähköisen kautta siirtyminen opiskeluajoista ammattielämään kenties onnistuu helpommin. Katarina puhui teknisistä edellytyksistä. Tekniset laitteet eivät ole halpoja, mutta totean sen, että yliopistot voivat saada tukea ja toimijoiden väliset yhteistyömahdollisuudet ja varojen saantimahdollisuudet ovat jo olemassa. Tiettyjä kriteereitä, kun pystyy noudattamaan, on mahdollista myöskin hakea tukea tällaista varten. Koulutusvaihe vaiheen lisäksi uutta teknologiaa halutaan käyttää myöskin akkreditointikokeissa. Nyt on pohdittu myöskin, voitaisiinko voitaisiinko hakijoita karsia jo verkkovälitteisesti joitakin kokeita, etäkokeita jo tehdään, mikäli esimerkiksi haluaa stipendin kielikurssin suorittamista varten. Tällaisia testejä tehdään jo verkkovälitteisesti. Kaiken tyyppistä sähköistä oppimista voidaan pohtia, eikä pidä unohtaa, että kyse on myöskin rahan säästämisestä, mutta ennen muuta kyse on ympäristöystävällisyydestä, koska hiilidioksidi jalanjälkemme pienenee tällaisen kautta. Ja tämä on tärkeä argumentti myöskin parlamentissa. Ympäristöystävällisyys on yksi asia, joka puhuu näiden virtuaalimestarilokin puolesta. Tuleva sukupolvi, tulkin sukupolvi, tulee tottumaan uuteen teknologiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lyhyen alustuksen haluaisin nyt päättää sitaattiin, joka totesi, jossa todetaan, että teknologia ei koskaan korvaa tulkkeen ainakaan heti, vaan tulkit tullaan korvaamaan tulkeille, jotka käyttävät uutta teknologiaa hyväkseen. Ja, vielen herzlichen Dank Susanne für die Ausführungen. Kiitoksia näistä täsmennyksistä Katarian esitykseen. Ja tässä oli katsaus myöskin tulevaisuuteen. Olen no niin, nyt taas englanniksi todistaakseni, että osaan myöskin saksaa. No niin, tässä on nämä kaksi esitystä. Ja olemme tänä aamuna kuulleet aika paljon erilaisista, erilaisesta maailmasta. Babel vei meidät jossain vaiheessa vähän toiseen maailmaan ja viittaan siihen, mitä hän totesi tänä aamuna, mutta nyt puhuisin hiukan erilaisesta asiasta. Nämä asiat, joita käsittelen säännöllisesti, olen lähtenyt akvaariosta, mutta en lopullisesti. Käyn siellä vielä, mutta matkustan myöskin muihin osiin maailmaa, joissa tulkkausta käytetään ja joissa tulkkauksen laatu ei yleensä ole kovin korkea, mutta laatu on kuitenkin erittäin tärkeää monien ihmisten kohtaloiden kannalta. No sitten eri tavalla puhun siitä, mistä tänä aamuna on jo puhuttu. Ensinnäkin kyky käyttää teknologiaa, jotta ihmiset voivat viestiä hätätilanteissa rajoitetusti, mutta kuitenkin merkittävällä tavalla. Tässä puhuttiin tästä ihmisten lajittelusta jo. Se on yksi tapa toimia ja siihen liittyy tiettyjä toimintatapoja ja lauseita ja teknologia on siinä mielessä erittäin hyödyllistä. Eikä ihmistulkki tai ihmistulkki voi koskaan toimia yhtä nopeasti kuin mikä tällaisessa tilanteessa on vaadittua. Tällaiset tilanteet on usein hyvin kaoottisia. Ja sitten toiseksi puhuisin vähän siitä, mistä Aleksis puhui tänä aamuna – eli että käytetään oppimisteknologioita taitojen hankkimiseksi, koska viime kädessä tulkitaan hankivat taidon, ja sehän nyt on tullut hyvin selväksi, eli millä tavalla se muuttaa aivojen toimintaa. Aivot toimivat tehokkaammin, eli kaikki mitä tiedämme siitä, miten taitoja hankitaan, sehän liittyy siihen, millä tavalla päätöksiä kouluttajat tekevät sen suhteen, millaisia välineitä me käytämme. Knowli puhui monista välineistä, joita on käytössä, ja monet niistä, no mille, mitä nyt sanoisin, ne ovat teknologisesti saatavilla teknologisesti luksusympäristöissä, jossa on paljon valinnanvaraa, jossa on hyviä yhteyksiä kellon ympäri. Kännykässä aina viisi palkkia menee mihin hyvänsä mutta tällaisissa paikoissa opiskelu ei aina tapahdu. Eli kun muistetaan kaikki nämä asiat, niin nyt haluaisin puhua siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää myöskin äärimmäisissä olosuhteissa, ja silti voidaan erityisesti hyötyä tällaisesta teknologiasta. En nyt kovin paljon keskity meidän hankkeeseemme, Geneven yliopiston tulkkausosastolla sinänsä, vaan keskittyisin nyt enemmän virtuaalioppimiseen. Enkä nyt ole tästä puhunut Kanolin kanssa, mutta minä aina puhun tästä virtuaalioppimisesta. Mutta niin, tässä on pieni vivahde, ero, josta varmaan sitten voimme kahvitaula, jos sellainen vielä tulee. No sen sijaan, että katsotaan nyt teknologian käyttöä koulutuksessa tai oppimisen tukemisessa, haluaisin tarkastella vähän enemmän teknologiaa pedagogian palveluksessa, koska minähän olen kouluttaja ja meillä on tämä uusi hanke käynnistetty ja meillä on hyvin vähän aikaa tehdä kovin paljon. Eli millä tavalla se onnistuu? Ensinnäkin sitaatti ja näitä nyt on paljon enemmänkin, mutta tässä nyt pari. Eli käännös- ja tulkkauspalvelusten puute on puuttuva linkki, jotta voisimme koordinoida humanitaarista apua tehokkaasti. Ja tämän tuli selväksi, eli meillä pitää olla välineitä, joilla tilannetta voidaan parantaa. Ja ehkä myöskin tiedätte, humanitaarisissa tilanteissa monet kansalaisjärjestöt tarvitsevat avun koordinointia, ja koordinointihan on erittäin kallista. Se maksaa myöskin ihmishenkiä, koska mitä pidempään päätöksiä tehdään, niin sitä enemmän henkiä menetetään. Ja kielimuuri on yksi suurimpia esteitä koordinoinnille. Jos ei voi viestiä ko- koordinointiorganisaation kanssa, niin silloin koordinointi ei onnistu. Ja silloin kieliongelmat johtavat ihmisen menetykseen. Koordinointi on tärkeää teho- monimutkaiseen katastrofien hallintaan. Kyse voi olla luonnonkatastrofeista tai aseellisista konflikteista ja niin edelleen. Eli kun olemme kehittäneet tätä hanketta, me olemme tarkastelleet asiaa kolmesta näkökulmasta. Yhtäältä meidän täytyy tietää enemmän, mitä paikan päällä tapahtuu. Ja tulkkausammatissa tähän ei ole kovin paljon aikaa uhrattu. Ja toiseksi meidän täytyy saada yhteyttä näihin oppijoihin. Kyse ei ole kollegoista, joita koskaan voitaisiin tuoda Brysseliin tai Geneveen tai kouluttaa heitä siellä. Eli meidän täytyy mennä paikan päälle, joko fyysisesti tai virtuaalisesti tai sitten käyttämällä kumpaakin tapaa. Ja kolmanneksi olemme huomanneet, että tulkit esimerkiksi Uzbekistanissa ja ne, jotka ovat työskentelevässä Sudanissa tai, tai Kongon demokraattisessa tasavallassa, niin heillä on aika paljon yhteistä. Tarpeet eivät ole kovin erilaiset. Eli voitaisiinko heidät saada yhteyteen keskenään jollain tavalla? Voitaisiinko kehittää jonkinlainen virtuaalinen tulkkiyhteisö? Ja nyt ehkä mietitte, miksi käytän sanaa ammattimainen tulkeista, joilla ei ole mitään koulutusta ja jotka on vain valittu, koska he osaavat jotain monista kielistä ja kohta voin näyttää tästä toisella kalvolla. Jos minulla on aikaa, niin voin sitten puuttua vielä tähänkin kysymykseen, joka on hyvin arkaluontoinen. Eli tämä on siis se hanke, joka meillä on. Me katsomme, millaisia tarpeita on konfliktialueilla toimivilla tulkeilla. Me analysoimme, millaisia tarpeita on paikan päällä. Ja me suunnittelemme oppimismoduuleita, joita käytetään tulkkien kouluttamiseen. Me annamme tätä koulutusta virtuaalisesti sekä sekamuotoisesti. On ollut pelkästään virtuaalikursseja esimerkiksi punaisen ristin kanssa, mutta siitä nyt sitten on sitten luovuttu. Erityisesti viimeisen 12 vuoden aikana olemme käyneet paljon enemmän paikan päällä ja antaneet koulutusta paikan päällä ja sitten jatkaneet sitä virtuaalisesti. Sitten me arvioimme kursseja ja taitoja ja sitten luomme kumppanuussuhteita paikallisten yliopistojen kanssa, koska tämän tyyppisessä hankkeessa ei ole pelkästään humanitaarista ulottuvuutta, vaan siellä on myöskin kehitysulottuvuus. Ja kehitys tarkoittaa kaikkea. Eli se, mikä alkaa pohjois-eteläakselina, sen pitää sitten viime kädessä olla etelä-eteläakseli. Meillä on mukana myöskin muita yliopistoja, esimerkiksi Nairobin yliopisto, Kartumin yliopisto. Me olemme nyt yhteistyössä ja me olemme kouluttaneet heitä näissä asioissa. No sitten kun siirtyy kopista pois, niin asiat ovat hiukan erinäköisiä. Jotkut näistä nimistä, no ehkä olette nähneet lehdissä. Ja nyt haluaisin keskittyä siihen, miten nämä kurssit toimivat. Ja kuten sanoin, meidän täytyy arvioida ensin näitä tarpeita. Nyt olemme tässä oppimisympäristössä. Eli ensin analysoidaan tarpeita. Ja kolmen vuoden aikana olemme työstäneet tätä intensiivisemmin ja olemme huomanneet, että tulkkien tarpeet jakautuvat kahteen kategoriaan. Ensinnäkin tulkkaustaidot, konsekutiivitulkkaus ja toinen kategoria on etiikka. Eli mikä on roolini, kuka minä olen, mitä ihmiset tarvitsevat minulta ja mitä minun pitäisi tehdä ja mitä minun ei pitäisi tehdä. Eli nämä ovat kaksi moduulia, jotka on kehitetty. Ensimmäinen moduli pikkuisen hidas tämä yhteys. Niin ensimmäinen moduuli liittyy siis ammattietiikkaan. Tästä on kurssikuvaus ja siinä käy ilmi, millaista sisältöä yritämme välittää. Ja jokaisessa moduulissa on sitten erilaisia oppimistoimia. Esimerkiksi etiikka-osiossa on täsmennetty tavoitteet ja millaista sisältöä käsitellään, mikä on tämän oppimisyhteisön esityslista, miten arvioidaan näitä taitoja ja keitä opettajat ovat. Tässä nyt esimerkkinä Khartoum ja Itä-Sudan, missä kävimme pari viikkoa sitten. Koulutimme siellä tulkkeja kymmenisen päivää. Nämä tulkit toimivat Kartumissa ja useilla pakolaisleireillä lähellä Sudanin rajaa. Darfur ei ollut mahdollinen turvallisuussyistä, itäosa ei ollut ihan niin varallinen ja siksi saimme luvan mennä sinne, mutta tästä saatte nyt hiukan kuvaa siitä, millä tavalla meidän täytyy sopeutua tilanteeseen. Kun saavuimme, kaikki oli valmiita ja sanomme, että hallitus oli juuri ottanut käyttöön uuden säännön, jonka mukaan ehdottomasti pitää olla matkustuslupa, jos haluaa mennä maan isäosiin. Ja tähän ei pelkästään viisumi riittänyt, jonka saamiseen oli jo mennyt aika paljon aikaa. Eli me olimme kaksi päivää hotellissa. Silloinhan oli juuri tämä Kartumin mielenosoitusten jälkilöylyt, eli meidät oli määrätty pysymään hotellissa, eli me odottelimme sitten tätä matkustuslupaa siinä aikana, ja tajanomaisesti sitten lopulta saatiin ja me olimme aika hämmästyneitä, mutta se johtui varmaan siitä, että me tulimme yliopistosta ja koulutus on yksi asioista, joka edelleen vaikuttaa riittävän neutraalilta, joten ei pidä unohtaa, minkälaista vaikutusta yliopistolla ja koulutuslaitoksella saattaa olla tällaisissa olosuhteissa. Sitten meillä on näitä eri oppimis- toimintoja, eli me analysoimme, millaisia tulkkaustilanteita on. Jos on hyvin vähän aikaa kouluttaa tulkkeja, niin silloin täytyy todellakin katsoa, mitä tekee. Jos aikaa ei ole kuukausia, vain kaksi päivää. Eli silloin jokaisen harjoituksen pitää olla selkeästi täsmennetty. Ja me teemme erilaisia harjoituksia, jos UNHCRstä jollekin tätä tarjotaan, niin se ehkä liittyy johonkin pakolaisten haastatteluihin. Tai jos menen Kabulin sitten seuraavalla viikolla, niin sitten siellä kerätään todisteita ihmisoikeusrikkomuksista. Eli nämä kontekstit ovat hyvin erilaiset, mutta harjoitusten tavoite on sama. Eli me haluamme varmistaa, että tulkki, joka tekee työtä paikan päällä, saa koulutusta ja mitä tahansa hänen työnsä onkin, niin sen pitää olla hänelle mielekästä. Eli täytyy tämä konteksti ottaa huomioon. No en nyt puhu tästä yksityiskohtaisemmin. Näytän pari esimerkkiä siitä, millä tavalla me viestimme näiden ihmisten kanssa. No, puhelimiehän on kaikkialla ja erityisesti Afrikassa puhelimia on aina saatavilla. Monissa paikoissa on viisi palkkia kännykässä. No Sudanissa ehkä ei pääse nettisivuille, Keniassa taas ehkä saattaa päästä. Eli kaikki tällaiset asiat pitää ottaa huomioon, kun antaa tätä koulutusta. Eli tällaiset pikkuasiat ovat tärkeitä. Ja ehkä myöskin, kun ajatellaan vaikka punaisen ristin tulkittavat työntekijöitä ja sitten YK palveluksella tulkittavat tulkit ovat itsekin usein pakolaisia. Eli tähän liittyy monin paljon turvallisuus- ja luottamuksellisuuskysymyksiä, jotka täytyy pitää mielessä. Nämä ihmiset eivät voi esittää esiintyä omalla nimellään. Heidän täytyy olla nimettömiä, mutta kuitenkin tarvitsevat koulutusta, ja meidän täytyy varmistaa, että heistä ei näytetä mitään kuvia. Eli tässä on monia asioita, jotka tosiaan täytyy ottaa huomioon. Ja tässä on vain luettelo näistä kursseista, joita me vedämme. Ja kunkin toiminnan kohdalla on foorumeita, joilla keskustellaan. Eli tämä on hyvin low-tech toimintaa. Mutta tulkit voivat tulla tähän mukaan ja tästä näkee, miten he keskustelevat. Ja sitten Genevestä tutoroidaan heitä ja annetaan heille vastauksia. Annamme palautetta näihin, näistä toiminnoista, joissa opiskelijat ovat mukana. Tässä on tutoreita, heidän nimensä mainittu, mutta nämä osallistujat ovat nimettömiä. Mutta järjestössä on nyt alettu kehittää käytäntöyhteisöjä esimerkiksi UNHCRn nettisivuilla, joilla koulutus on jo alkanut, niin he voivat nyt viestiä yhdellä suurella alueella. Eli Kaselataunista joku näkee, millaista työtä tehdään Kakuman pakolaisleirillä ja Nairobista voidaan nähdä, mitä kartuumissa tehdään, mutta ainoastaan saman järjestön sisällä. Eli meillä on tiettyjä esteitä vielä eri järjestöjen välillä hyvin monista syistä, joihin en nyt halua puuttua. Eli voitte nähdä, että Genevessä meillä on kaikenlaisia oppimisympäristöjä – ja ne noudattavat suurin piirtein samaa periaatetta, mutta tässä tapauksessa tämä on todella yksinkertainen oppimisympäristö. Me emme halua, että opiskelijat törmäävät äh, äh, ongelmiin, kun pitää ladata suuria tiedostoja tai on internet-yhteysongelmia. Meillä on CD-ROM-leviä, joten kaikkia ei tarvitse printata. Eli nämä ovat tällaisia turvaratkaisuja. Ja sitten me ostamme heille myöskin mobiiliyhteyksiä ja jatkamme niitä sitten Genevestä käsin. Kyse on työntekijöistä, jotka eivät pääse näiden järjestöjen netteihin, nettisivuille. Eli me tuomme esimerkiksi pohjois tietokoneita, ja he ovat kaikkein motivointuneimpia oppijoita. He ovat netissä joka ikinen päivä, ja heillä on yksi kone käytössä yhteisesti. He tekevät siellä, mitä heidän pitää tehdä, ja he ovat lähes aina ajoissa kaikkien tehtävien suhteen. Haasteiden ei tarvitse olla esteitä, mutta täytyy kuitenkin katsoa tilanteen erityispiirteitä ja varmistaa, että pedagoginen lähestymistapa ei vaarannu kontekstissa, jossa koulutusta tarjotaan. Ja kun katsotaan näiden taitojen hankkimista, niin me olemme pystyneet optimoimaan parissakin päivässä näitä tuloksia. Ja voin näyttää pari esimerkkiä konsekutiivisesta muistiinpanotekniikasta, ja tässä on yksi kuva, jonka hiljattain otin. Tässä. Niin tässä me koulutamme osallistujia kännyköiden käyttöön myöskin kameran osalta. Ja tämä on siis tällainen low-tech-vaihtoehto, eli he ottavat kuvia muistiinpanoistaan, lataavat ne nettiin ja sitten me annamme Genevestä siitä palautetta. Eli tässä nyt pari esimerkkiä Tämä nyt hyvin varhaisesta vaiheesta, siinä on paljon vielä tekstiä. Ja tässä on sitten esimerkki kahden ja puolen minuutin puheesta, joka, jonka muistiinpanot teki Kartumissa yksi osallistuja pari viikkoa sitten. Hän on arabian kielinen ja hän osaa myöskin somalia. Eli hän kirjoittaa oikealta vasemmalle, kuten näette. Ja tässä kyseessä oli pakolaisesta ja miten hänen kylässään yhtenä aurinkoisena aamuna heidän kimpunsa hyökättiin ja sitten monet ihmiset juoksivat ympärissä ja kirkuivat. Tässä näkyy nämä kuvat, mutta tässä näkyy, että me käytämme näitä esimerkkejä omille opiskelijoillemme Genevessä ja näemme, että saattaa olla kulttuurieroja, mutta konsekutiivin muistinpanotekniikkaa ei kuitenkaan liity johonkin tiettyyn kieleen ja että tämä konsekutiivisuoritus oli itse asiassa erinomainen. Sitten me käytämme muidenkin organisaatioiden resursseja. Tässä tapauksessa Donbasko-säätiön tilat, joihin opiskelijamme voivat, voivat mennä. Ja näytän nyt tämän kuvan, koska tänä aamunahan puhuttiin jo tunteista – en nyt puhu siitä sen enempää, mutta sanon vain, että meillä on pedagogisia lähestymistapoja, joita voidaan käyttää paikan päällä ja myöskin etänä. Tällä tulkit asuvat, eli saatte vähän käsitystä. Ja toivottavasti olemme nyt löytäneet, pystyneet antamaan hiukan opastusta nyt tulevaisuutta silmällä pitäen ja olemme optimistisia sen suhteen, että kun meillä nyt on tällaista teknologiaa, niin me pystymme vaikuttamaan näiden osallistujien elämään. Monet näistä ovat netissä, tällä hetkellä yli sata näistä opiskelijoista on netissä, ja monet haluaisivat jatkaa ja saada humanitaarisesta tulkkauksesta tutkinnon, joka ollaan, jota ollaan nyt kehittelemässä ja joka ollaan kohta saamassa valmiiksi. Ja toivottavasti se saadaan sitten ensi vuonna nettiin. Se on täysin virtuaalinen, mutta toivottavasti nämä ammatilliset standardit saadaan korkeammalle myöskin näiden tulkkien osalta, jotka toimivat paikan päällä. Kiitos. I think the, uh, Uskoakseni jatkanut puheenjohtajana. Onko meillä aikaa ottaa kysymyksiä? Sarin puolelta kolme lyhyttä nasevaa kysymystä. Voidaan ottaa. Harry, ole hyvä. Harry Dai Shai. Olen Harry Shai. Kysymykseni on Katarinalle ja aion puhua nyt Kiinaa. Te puhuitte siitä, että haluaisitte laajentaa virtuaaliluokkiin osallistumista, lisätä tällaista opetustoimintaa? Voivatko tähän tulla mukaan EUn ulkopuolisetkin yliopistot, kuten kiinalaiset yliopistot, kuten me? Mikäli vastaus on kyllä, haluaisin tietää, kuinka tämä käytännössä onnistuu. Hieman enemmän yksityiskohtaista tietoa. Ja minä haluaisin teidän yhteystietonne myöskin, taka niiden asianomaisten yhteystiedot, jotka näistä seikoista vastaavat. Susanna, voimmeko me tulla mukaan ja voimmeko me hakea rahoitusta? Mikäli voimme hakea rahoitusta, olisin erittäin halukassa ostamaan myöskin näitä tuotteita, joita Euroopassa on laadittu tai saatu aikaan. Danke, Herr, ganz, ganz kurz. Kiitoksia. Aivan lyhyt vastaus tähän kysymykseen. Tekniset spesifikaatiota voin teille toimittaa kahdenvälisesti. Ja mitä rahoitukseen tulee, pelkään, että nyt vielä ei ole sellaista mahdollisuutta, että voisitte saada rahoitusta. Tällä hetkellä tämä koskee vain EU-maita ja laitoismaita, mutta me pidämme kyllä tämän asian mielessämme. Eh, Minäkin voin lisätä jotain. Kuten sanoin aiemmin, niin olemme pohtimassa sitä, millä tavalla voimme ottaa nämä kyseiset yliopistot mukaan. Kaikki riippuu vähän tulkien saatavuudesta. Heitä tarvitaan palauten antamiseen ja arvioiden tekemiseen. Mutta voimme sitten kahdenvälisesti jatkaa tästä keskustelua. Kaksi kysymystä. Susanne ensin. Muchísimas gracias si me permite. Kiitoksia. Jos sopii, niin puhun nyt Espanjaa. Ja onnittelut kaikille paneelin osallistujille. Nämä olivat erittäin mielenkiintoisia esityksiä. Eli lyhyt kysymys tämän Barbaralle. Mistä syystä päätitte muuttaa tällaisen sähköisen koulutuksen, joka nyt on alkamassa, ja nyt sitten on tehty räätälöity koulutus ja sitten sen jälkeen jatketaan sähköistä koulutuksena tätä koulutusta. We did a very thorough evaluation of... Teimme tarkan arvion tästä virtuaalisesta oppimisesta ja tulimme siihen johtopäätökseen, että humanitaarisen tulkkauksen konteksti oli äärimmäisen monisärmäinen, monimutkainen ja kaikkia elementtejä ei voida kattaa täysin virtuaalisella tavalla, koska suurin osa ihmisistä on kärsinyt erittäin traumatisista tilanteista ja he kärsivät tällaisesta myötätunto-uupumuksesta. Ja toinen etu tällaisesta kahden oppimistavan yhdistämisestä on se, jota en maininnut. Me kouluttaa pelkästään tulkkeja. Meidän täytyy kouluttaa myöskin tulkkauksen käyttäjiä. Ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että kullakin paikkakunnalla, jolla olemme vierailleet kahdeksan kuukauden aikana, 100 prosenttia tulkkauksen käyttäjistä on saatu seminaariin ja kaikki ovat olleet erittäin innokkaita saamaan lisätietoa tulkkauksesta. Lähinnä etiikasta heidän kanssaan on keskusteltu. Ja kaikkien vuoden vuosien aikana, jotka olen toiminut itse akvaariosta käsin, olen aina toivonut, että loppukäyttäjät todellakin ottaisivat huomioon, huomioon meidän tarpeemme yhtä innokkaasti kuin näissä yhteyksissä tapahtuu. Ja virtuaalisella tavalla emme oikein saa tätä viestiä perille yksinomaan. Eh, merci, eh, Barbara. Merci, Kiitoksia, Barbara. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En ole tulkki, mutta haluaisin tulla tulkiksi. Ja olen lukenut tonneittain tietoa EUsta ja muista kansainvälisistä lähteistä ja löysin tämän puhepankin. Ja haluaisin käyttää sitä. Minä en ole yliopistossa kirjoilla, mutta haluaisin nähdä, että pidänkö siitä. Haluaisin kyetä käyttämään sitä. Tämä on ihan käytännöllinen kysymys. Onko se mahdollista? Υπάρχει μία steering committee, υπάρχει μία steering committee. Meillä on olemassa tällainen ohjauskomitea, joka tekee päätöksiä sellaisista seikoista, kuten puhepankista. Ja tarkalleen emme edes tiedä, ketkä kaikki käyttävät näitä pankkeja hyväkseen. Tai kenellä on lupa käyttää niitä. Valitettavasti teidän mainitsemalla ryhmällä ei ole pääsyä näihin puhepankkeihin. Me siis tiedämme, kenä on se pääty. EMCI. Ja myöskin EMSin puitteissa on törmätty tähän samaiseen kysymykseen. Puhepankit ja julkinen pääsy puhepankkeihin. Tähän liittyy myöskin tekijänoikeuskysymys. Olemme painiskelleet tämän samaisen ongelman kanssa jo jonkin aikaan ja mitään kunnollista ratkaisua ei vielä ole löytynyt tilanne on kovin monimutkainen. Kyse oli siitä, ettemmekö haluaisi jakaa puhepankin käyttöoikeuksia muillekin, vaan kyse on tekijänoikeuksista. Yliopistojen puhepankkien osalta kouluttajat eivät välttämättä halua, että internetin välityksellä kaikilla, kenellä tahansa on pääsy niihin puhepankkeihin, joten meidän täytyy olla, meidän täytyy pitää mielessämme myöskin tällaiset rajoitteet. Minulle kerrottiin, että tämä oli viimeinen kysymys, johon pystymme vielä vastaamaan, mutta ennen kuin päätämme tämän kokouksen. Haluan antaa puheenvuoron vielä professori Weissille. Olkaa hyvä. Permettez-moi, au nom de monsieur le professeur Sadim Kasin nimissä, joka on San Joseph yliopiston rehtori. Hän on nyt ikävä tapahtuma perheessä ja hän ei päässyt paikalle. Ja hän haluaisi antaa teille yliopiston mitalin. Ja jos sopii, niin jatkan nyt arabiaksi äidinkielelläni. Eli me katsomme, että tulkit ovat kuin ne, jotka löytävät Tiirin tai Siblusin rannoilta simpukan. Ja on hienoa, kun löydetään tällainen harvinainen helmi. Kosmidu kävi Beirutissa ja kääntäjäkoulussa ja hän on ollut jatkuvasti yhteydessä koulumme. Ja me kiitämme häntä ja olemme hänelle erittäin kiitollisia. Chers collègues et amis, on est arrivé ainsi à la fin de cette conférence. Je... Kiitos, olemme tulleet tämän konferenssimme päätös puheenvuoron. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia tulkkausmaailman puolelta, jotka ovat tänne kokoontuneet yhteen tässä yhteydessä. Ei kyse ole pelkästään Rapanunesta, eikä pelkästään Euroopan unionista ja ehdokasmaista, vaan paljon laajemmista yhteyksistä. Mukana on muitakin suuria kielialueita ja kollegoita ja ystäviämme muualtakin. Me kaikki tiedämme, että maailma on keskinäisessä yhteydessä. Kaikki sen kolkattavat yhteydessä toisiinsa. Haluaisin kiittää myöskin niitä, jotka eivät ole tulkkeja, mutta pitivät täällä äärimmäisen kiehtovia ja mielenkiintoisia esityksiä. Uskoin, että tämä oli erittäin rikastuttava tilaisuus niiden kannalta, jotka, etkä, joilla ei ole sitä onnea ja iloa istua tuolla akvaariossa, mutta joille olemme pikemminkin koekkaniineja. Näistä nämä olivat erittäin rikastuttavia, kiehtovia luentoja. Kiitos niistä. Aika halusi omalta osaltaan myöskin tämän kokoukseen, koska se katsoi, että tämä oli erittäin tärkeää. Kiitän kaikkia, varsinkin niitä, jotka tulivat kaukaa. Tämä oli ensimmäinen tämän tyyppinen kokous. Ja toivon, että tämä keskustelupiiri laajenee ja interaktiivinen vuoropuhelu lisääntyy, koska emme voi käpertyä omiin nurkkiin kaikkiimme, eivätkö yliopistotasollakaan toimijat pysty käpertämään itseensä, vaan kyse on kansainvälisistä järjestöistä, jotka voivat toimia yhteistyössä keskenään toisen rikastuttaen. Tässä kokouksessa kuultiin paljon uutta. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt tiedämme enemmän virtuaalioppimisesta. Tämä ei pelkästään yliopistojen yksin oikeus, eikä tämä pelkästään koske Euroopan unionin jäsenvaltioita tässä suhteessa, vaan myös vaikuttaa siltä, että komissiotuomioistuin ja parlamentti tekevät yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolellekin käsin ja teknisesti Tämä on mahdollista ja muutkin kansainväliset toimijat toimivat näin. Kahdella muullakin kansainvälisellä järjestöllä on halua ottaa tällaista käyttöön sitten kun tekniset seikat on saatu kuntoon. He ovat ilmoittaneet halukkuutensa tällaisena. kiitän näitä toimita siitä. Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Euroopan neuvosto ovat nyt innostuneet tästä tila- tilaisuudesta. Tämä on erittäin mielenkiintoista myöskin tulkkien kannalta. Mitä enemmän avaudutaan, niin sitä enemmän törmätään tai tutustutaan toisten ongelmiin, sitä enemmän meidän maailmaamme löytää uutta synergiaa, joka voi hyödyntää meitä kaikkia. Lisäksi, näiden kaikkien muiden toimijoiden lisäksi, paikalla oli myöskin diplomatikuntaan pysyvien edustustojen henkilöstöä. He Kyse pelkästään ehdokasmaista tai hakijamaista, jotka kiinnostuneita yhteistyöstä, vaan muistakin maista. Haluaisin kiittää näiden muidenkin maiden edustajia. Venäjän, Kiinan, edustaja esimerkiksi oli paikalla diplomaattikuntaa ja kiitän kaikkia muitakin läsnäolijoita. Toivon, että kun täältä lähdemme tänään pienen kevyen lounan jälkeen, joka teille tarjotaan tuossa ulkopuolella, että viette mukananne mielikuvan ammatista, joka on kehittymässä, Ammatista, mikäli joka ei ole vielä saanut välttämättä tunnustettua asemaa, mutta joka, jonka osalta voidaan todeta, että voidaan ehkä pohtia, kuka voi kutsua itseään tulkiksi. Kuitenkin tästä huolimatta kyse on henkilöistä, jotka tekevät tätä arvokasta työtä, työstä, joka auttaa yhteistyössä, yhteistyön tekemisessä, diplomatiassa, viestin viemisessä eteenpäin jo niin kuin ottamaanien aikaan, ottamaanien valtakunnan aikana tulkit toimivat tässä tärkeässä tehtävässä. Joku saattoi kysyä ennalta, miksi järjestän näin tekninen kokous? Euroopan unioni Euroopan unioni hyvinkin kiinnostunut näistä kouluista, jotka tarjoavat erilaista tulkkikoulutusta. Tämä on erittäin arvokasta yhteistyötä sekä näiden tulkkikoulun kannalta että meidän kaikkien kannalta. Tämän viestin täytyy saada myöskin tunnustusta teidän viranomaistenne puolella. Toivon, että seuraavalla kerralla on vielä enemmän Yhteydenpito mahdollisuuksia ja ennen kuin siirrymme tuonne pienelle kevyelle lounalle salin eteen, että sanon teille seuraavaa. Mikäli voin nyt kehua, että olen tämän kokouksen järjestämisen ajatuksen takana, koko tämän ajatuksen äiti. Tämä ei olisi onnistunut tämä tilaisuus ilman näitä rouvashenkilöitä, jotka täällä istuvat täällä puhjapöydän takana. Ja he ansaitsevat suosin osoitukset. C'est et leurs équipes. He ja heidän avustajansa ovat mahdollistaneet tämän kokouksen järjestämisen, olipa sitten ohjelman kokoon kokemisesta tai puhujien paikalle kutsumisesta, hotellien järjestämisestä, illallistilaisuuksista tai näistä muista tarjoiluista ja teknisestä puolesta. He hoitivat kaiken, nämä kaksi rouvashenkilöä. Eikä tämä ollut mikään pieni tehtävä. Ja vielä lopuksi salinette, vaikka eivät olekaan enää paikalla. Toivon, että he tulevat vielä myöhemmin. Kiittäisin lämpimästi vielä varapuhemiestä ja komission jäsentä ja pääsihteeriä jotka antavat meille vapaat kädet järjestää tämän kokouksen. Ja lopuksi kiittäisin vielä tulkkeja, jotka sanoivat minulle, että, he ovat erittäin iloisia saadessaan tulkata tällaista kokousta, jossa aiheena oli heidän oma työnsä. Usein täällä pidetään puheita, jotka luetaan suoraan paperista äärimmän vaikeissa olosuhteissa. Ja nyt äh, tulkit ehkä tuntevat, että heidän työtään arvostetaan. Tulkkitiimi oli suorastaan loistava. Kiittäisin myöskin konferenssiteknikoita, Lauri Sulankoa ja yksikön päällikköä Filip Tulkensia. Ja myöskin Philip Dieteriä ja Peran Hivartia, jotka hoitavat internettä puolta ja itsekä pääosastoa. Kiittäisin myöskin teknologisista valmiuksista, jotka ovat meidän käytettävissämme. Kiitän kaikkia, kaikkien pääosastojen toimijoita, jotka yhteistoimin auttavat tämän kokouksen järjestämisessä. Yhteistyö oli erinomaista. Kiitän aivan erityisesti yksikköä sen antamasta työstä ja siitä työstä, mitä he muutenkin tekevät. Isabella Patriokki ja tiedotusosastonkin työntekijöitä. Tämä osoittaa, mitä kaikkea synergian avulla voidaan saada aikaan ja toivottavasti tästä saamme innoitusta niin, että synergia vain kasvaa meidän keskenämme. Nyt toivon, että voimme osoittaa suosien osoituksia heille kaikille. Et maintenant, on peut passer à notre... Nyt voimme siirtyä tuonne kevyelle lounalle ja toivotan teille kaikille hyvää kotimatkaa. Minä olen suorastaan liikuttunut ja iloinen siitä, että sain teidät täällä tavata tämän konferenssin yhteydessä.